President. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Avaan istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistallamme tänä aamuna on neuvoston julkilausuma liittyen Schengenin arviointimekanismin oikeusperustaan. Tämän istunnon aluksi muistuttaisin, että tässä keskustelussa meillä ei myönnetä puheenvuoroja puhujalista ulkopuolelta. Ei siis catch the eye puheenvuoroja tässä keskustelussa. Äh, Kollega Verhofstadt. Kollega äh, Verhofstadt, voitte olla aivan rauhassa. Mikrofoninne on päällä, eli ei nyt mitään hyökkäyksiä vielä tässä vaiheessa. Me toivotamme lämpimästi tervetulleeksi neuvoston edustajana ministeri Botkovin. Samoin toivotamme tervetulleeksi komission edustajan Rova Malmströmin olemme sovineet, että poliittisten ryhmien puheenvuorojen jälkeen Malmström saa puheenvuoron. Joten toimimme seuraavalla tavalla. Ensin puheenvuoron saa Morten Botskov, joka on siis neuvoston edustaja. Olkaa hyvä ministeri. Ærede formand for Europaparlamentet, øh, ærede medlemmer øh, og ærede kommissær. Hyvä Huomenta, puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Kiitokset mahdollisuudesta saada käyttää puheenvuoro tästä äärimmäisen tärkeästä aiheesta.